luo ongelmia, ettei todellista yhteensovittamista voida koskaan saada aikaan. Mitä tarvittaisikaan? Miksi se kilpailla kautta Eurooppaan? Miksi kaikilla pitää olla jonkinlainen yksi sanainen neuvostojärjestelmä ja siellä on sitten neuvosto tai komissio määräämässä? Ei se kyllä toimi. Me tarvitsemme kilpailua palkoissa, kilpailua kaikessa. Näin saadaan elävää taloutta. Ja siksi brittitalous kukostaa. Brexitistä huolimatta Euroopan talous ei kauhean hyvin pärjää. Euro on kuolin kuorissaan. Monissa muissa maissa on vaikeuksia. Italian pankit ovat lähellä punaisen puolella. Eli kaiken kaikkiaan järjestelmämme vaikuttaa olla parempi, mitä pyrkii sitten onkin saada kaikki järjestelmät ihan samanlaiseksi, niin se johtaa vain yhteen asiaan, eräänlaisen no, neuvostokommunismin tai ties mihin. Se on tosi, tosi paha ja varallinen ajatus. Ja britit eivät halua olla nyt sen tekemisissä millään muotoa, eli yksi syy lisää lähteä. Kiitos puhemies. Sitten keskustelun puheenluettelua. Rova Grappini, minuutti. Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar. Sincer, nu înțeleg... Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. En todellakaan ymmärrä joidenkin kollegoiden kantaa. Tässä on hämmennystä. Emme halua yhtä yhtenäistä sosiaaliturvajärjestelmää, ei vaan haluamme, että liikkuvien työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan, kun he muuttavat toiseen jäsenvaltioon, että siis heidän etuuksien kunnioitetaan aivan kuin paikallisten työntekijöiden kohdalla. On uskomatonta, että me haluamme sisämarkkinat, haluamme, että työntekijät liikkuvat, mutta emme halua kunnioittaa sosiaaliturvaetuuksien saamista No, pitäisi nyt ve- verrata nykytilannetta tämän mietinnön tuomeen parannuksiin. Se on kompromissi totta kai, mutta meidän ei pitäisi eh, tukea sellaisia tapauksia kuin Itävalta. Siellä lapsilisiä leikataan työntekijöitä, jotka tulevat muista maista. Halutaanko tässä nyt yhtenäistä Eurooppaa ja sisämarkkinoita? Perussopimuksethan niitä ajavat. Jos haluamme sitä, niin sitten meidän pitäisi saada sama palkka samasta työstä, mutta myös samanlaiset sosiaalietuudet. Lennars, sinistä korttia esititte Coburnille, mutta selitä nyt vielä, herra Coburn. Hän oli alussa Eli ryhmin puolesta saatte kyllä minuutin, että voitte tuoda asian esille ennen seuraava puhuja. No herra Maria sen siinä sitten te. Kiitos puhemies. Sosiaaliturvajärjestelmät kuuluvat valtioiden toimivaltaan. Toiseksi joustavat työmarkkinat ja lähetetty työntekijöiden järjestelmä, jonka myötä tulee myös sosiaalista polkumyyntiä, on sekoittanut pakkaa entisestään. Yksikään sosiaaliturvajärjestelmä ei saa muuttua järjestelmäksi, jolla annetaan naapurimaille tukea. Näin on käynyt meidän järjestelmämme kanssa Kreikassa. Mitä tulee puolestaan tuhansiin bulgarilaisiin työntekijöihin. Ja sitten toiseksi vielä, jos jotta laillista työtä tekee jossain toisessa maassa, niin tarvitaan totta kai tukea, mutta myös tarvitaan etuuksien siirrettävyyttä ja työttömyyskorvausta niille, jotka työtä hakevat, kunhan toimivat tuossa tietyssä maassa, voivat saada suojaa. Mutta eläkeoikeus on sellainen, joka ehdottomasti on pystyttävä siirtämään, eli se voidaan on hoidettava. Aivovuoto on myös tärkeää, koska se on johtanut siihen, että sosiaaliturvajärjestelmät kärsivät. Herra Lenars, minuutti. Kiitos puhemies. Tämä ei ollut sininen kortti, vaan työjärjestyspuheenvuoro. Herra Coburn tai kukaan muu EFDDstä ei tullut ajoiksi paikalle tähän keskusteluun ja mielestäni on hieman epäoikeudenmukaista, että sen jälkeen hän on nukkunut kauneusunensa ja syönyt aamu palansa. Hän saa kuitenkin pitää puheaikansa, vaikka tulee myöhänsä. Mielestäni jos sitten myöhästyy, niin se on oma valinta. I'm a very fair chairperson. Minä olen todella reilu puhemies, niin minusta ihmiset, jotka ovat luettelossa, jos tulevat, niin yleensä on heille mahdollisuus puhua, mutta viesti meni perille herra Coburn. Varmasti herätyskellous asettaa sitten vähän aikaisempaan seuraavaa keskustelua varten. Seuraava puhuja, Rova Miranda, minuutti. Señora presidenta, señora comisaria, preocúpame mucho este... Hyvä puhemies, hyvä komission Tässä keskustelussa on kyse sosiaalisen oikeuksien kunnioittamisesta ja petosten torjumisesta, sosiaalisen polkumyynnin torjumisesta ja myös oikeusvarmuudesta. mainitsen tiettyjä esimerkkejä. Esimerkiksi merimiehet, jotka saavat palkan Norjasta. Ja kuitenkin tekevät töitä muualla ja sitten esimerkiksi sveitsiläiset, sveitsiläiset työntekijät, jotka eivät saa sairausetuuksia. Hyvä komission jäsen, tässä on paljon avoimia kysymyksiä. Meidän pitää yrittää edistää tässä nyt kaikille samankaltaisia mahdollisuuksia. Herra Pimento Lopez. Kiitos, puhemies. Jotkut pyrkivät estämään tätä, kun pyritään työntekijöiden etuksia ajamaan. Mutta totta kai yhteensovittamista täytyy olla selkeää, ja se onnistuu vain, jos julkinen, universaali, solidaarinen ulottuvuus säilyy siinä niin, että tulojako on reilua huomioida koko työikä. Näin se toimii kunnolla. Mutta komissio ei halua tätä hyväksymällä jonkinlaisen eurooppalaisen eläkerahaston ja näin. Tai kun halutaan puolestaan lisätä eläkeikää, jotta voidaan taata eläkejärjestelmien kestokykyä. Kuten työnantajien tutkimus väittää hiljattain Portugalissa. Me olemme nähneet, että kun luodaan työpaikkoja, nostetaan palkkoja, voidaan taata myös turvajärjestelmien kestävyys. Näin voidaan myös taata työntekijöiden oikeudet. Thank you. Kiitos. Siinä päättyi keskustelu ilman puheenjohtaja nyt komission jäsen Tyson. Madam Tyson. Merci beaucoup. Thank you, Madam uh, Chair. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Minä haluaisin kiittää teitä tästä kiinnostavasta ja elävästä keskustelusta liittyen tähän tärkeiseen aiheeseen. Me olemme ehdottaneet äh, sääntöjen uudistamista, mitä sosiaaliturvien yhteensovittamiseen tulee. Tämä tehtiin jo kaksi ja puoli vuotta sitten ja me teimme tämän ehdotuksen, koska meidän täytyy säilyttää äh, sosiaaliturva myös liikkuvien työntekijöiden kohdalla työntekijät liikkuvat, väestörakenne muuttuu ja sääntöjä täytyy muuttaa, että voimme suojella kansalaisten oikeuksia. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on olemassa ainoastaan, jos liikkuvat työntekijät saavat myös sosiaaliturvaa uudistus johtaa siihen, että kansalaistasolla hallinnolla on paremmat välineet valvoa petoksia. Tässä on myös selkeät aikarajat, jotka me haluamme ottaa käyttöön, mitä ty- yhteistyö Työhön tulee kansallisten viranomaisten välillä. Minä puhuin myös oikeusvarmuudesta. Me olemme sen velkaa kansalaisille, työntekijöille ja yrityksille jotka harjoittavat vapaata liikkuvuutta. Nämä ovat kaikki syitä sille, miksi me emme voi siirtää uudistusta, mitä näihin sääntöihin tulee. Siksi komissio laskee parlamentin tukeen ja siihen, että te hyväksytte tämän ensimmäisessä käsittelyssä. Tätä kautta mennään tämä kansalaisille, työntekijöille, yrityksille, että nämä ovat meille tärkeitä kysymyksiä ja että meille on tärkeää, että sisämarkkinat toimivat hyvin koska sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen on tärkeää vapaalle liikkuvuudelle ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus on tärkeää sisämarkkinoille, yrityksille ja niin edelleen. Ja toivon, että parlamentti näyttää kansalaisille mandatin loppuvaiheessa, että kansalaisten oikeudet ovat tärkeitä, että parlamentti näyttää Euroopan yrityksille, että se ymmärtää yritysten tarpeita ja myös pk-yritysten tarpeita ja että se näyttää kaikille, että Eurooppa pystyy toimimaan. Ja jos sallitte, rouva puhemies, haluaisin käyttää tässä vielä yhden minuutin. Tämä on minun viimeinen puheenvuoroni täällä parlamentissa ja yhteistyö komission ja parlamentin jäsenten välillä, ennen kaikkea Empel-valiokunnan välillä on ollut aina loistavaa. Me olemme saavuttaneet yhdessä paljon ja haluan kiittää teitä kaikista niistä saavutuksista. Toivotan teille kaikkea hyvää. Kiitos rouva puhemies. Thank you. Kiitos teille rouva Täissen. Varmasti kollegat Emple-valiokunnassa tuntevat teidät vielä paremmin kuin minä, mutta omasta puolestani kiittäisin teitä yhteistyöstä. Ja aina olette tavanneet ryhmiä, pitää mielessä myös totta kansalaisten etu. Toivotan kaikkia hyvää teille parlamentin puolesta tulevaisuudessa. Kiitos. We now give the floor for two minutes. Ja sitten esittelijä kaksi minuuttia Rabalas. Hyvä komission jäsen, minä haluaisin sanoa, että täällä kun on kuilu vasemmiston ja oikeiston äh, välillä, haluaisin kiittää teitä siitä, että oikeistonkin edustaja voi olla joskus edistyksellinen kuin vasemmisto. Kiitos siitä. No, äh, tässä on sanottu, että äh, vihollinen on viha, mutta vihollinen on itse asiassa pelko. No, kuulin paljon pelkoa näissä puheenvuoroissa tänä aamuna. Pelko johtaa siihen, että sanotaan ihan mitä tahansa. Kuusi, kuuden kuukauden etuuksien siirtokausi, kun on 20 vuotta tehnyt jäsenvaltiossa töitä. Siltä yritetään sanoa, että se on lahja itä eurooppalaisen työntekijöiden me tiedämme, että Euroopan parlamentin tutkimus on sanonut, näyttänyt, että kuusi kuukautta siirtokautta johtaa siihen, että työpaikka löytyy paremmin. Kun kuuntelen täällä myös länsi- ja pohjois-eurooppalaisia jäseniä, ne eivät puhu omien maidensa yrityksistä, jotka jo harjoittavat polkumyyntiä, ne ovat isoja yrityksiä, että sano siitä sanakaan ettekä yritä ollenkaan rajoittaa näitä yrityksiä takaamalla suojelun työntekijöille. Kyllä tässä on kyse pelosta, joka hallitsee myös monikansallisten yritysten harjoittamaa pelon politiikkaa. Tämä on erittäin surullista. On surullista myös, että ajattelee pelkästään omaa kotimaataan eikä kaikkea työntekijöitä. Miten voi ensiksi puhua oman maansa intresseistä, koska nyt on tulossa Euroopan vaalit, eh, niin ehkä ensiksi pitäisi ajatella kaikkia eurooppalaisia työntekijöitä, joilla on nykyään myös yhteisiä intressejä juuri eh, näiden monikansallisten yritysten takia, jotka käyttävät työntekijöitä hyväksi. Haluaisin nyt eh, vedota kaikkiin edistyksellisiin tässä parlamentissa, kaikkiin heihin, jotka ajattelevat, että Eurooppa on tarkoituksenmukainen, jos se suojelee kaikkia, kaikkia kansalaisia kansalaisuudesta huolimatta. Tämä on viesti yhtenäisyydestä ja edistyksellisyydestä ja työntekijöiden suojelusta polkumyyntiä vastaan. Tätä yritetään polkupyöräjärjestelmää edistää Euroopan yhtenäisyyden kustannuksella. Kiitos, jos voitaisinkin melko korvata toipalle, kun aika tässä on ja olen ruullisilla mielellään, niin toistaan kuuluisan Ilantin Jamesinin runoa. Eli toivottavasti homo luo muutoksen koston sijaan. Tässä on täältä ulotettavissa, uskokaa ihmeisiin ja myös siihen, että voidaan myös parantaa. Ja näillä sanoilla keskeytän hetkeksi istunnon seuraavaa keskustelua varten, joka liittyy Euroopan tulevaisuuteen. Toivottavasti toivoa se tarjoaa. Latvian presidentin Karissin kanssa keskustelemme. Kiitos.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 Nyt voidaan ihan välittömästi aloittaa. Kaikki tuntevat ystävämme, entisen parlamentin jäsenemme, Latvian pääministeri. Kiitos, että olette täällä. Kiitos, että hyväksytte kutsun tähän keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta. Tänään tiedätte varsin hyvin tämän parlamentin. Keskustelu varmaan kanssana on helppo. Te tunnette hyvin parlamentin kannat ja mikä merkitys Euroopan parlamentilla on. Te tunnette Euroopan unionin komission puheenjohtajan, kuten varapuheenjohtajankin. Kiitos tänne tulosta, kuten tiedätte. Me haluamme, että parlamentti on poliittisen keskustelun keskiössä, kun keskustelemme unionin ja Euroopan tulevaisuudesta. Te olette parlamentin kunniajäsen Siksi tervetuloa toivotus ja olkaa hyvä. Kiitos. E, ja seuraavasti käynnistämme myös keskustelu ilman puhujaluettelua varten olevan menettelyn. augsti godātais tajani kungs president juncker Hyvä puhemies Tajani, hyvä puheenjohtaja Juncker, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät. Ensinnäkin olen hyvin iloinen, että saan puhua teille tästä hyvin tärkeästä aiheesta, eli Euroopan tulevaisuudesta. Kuten hyvin tiedätte, melkein kymmenen vuoden ajan työskentelin Euroopan parlamentissa jäsenenä. Olen oppinut muutamia asioita tuolla, tuona aikana. Jos täällä haluaa puhua, niin pitää pystyä puhumaan ainakin kolmella kielellä, muuten hän se ei onnistu. Nyt tässä sitten toinen kieleni. No, ranska on minulle liian vaikea kieli, valitettavasti ymmärrän kieltä, mutta tällaista suurta puhetta varten se on minulle liian vaikea kieli, mutta jatkankin nyt englanniksi. No tämä olikin jo neljäs kieli, niin huomasin juuri. Nyt on kauden loppu, vaalit ovat tulossa, nyt on aika miettiä asioita, mutta äh, menen ensiksi takaisinpäin menneisyyteen, jotta saamme kontekstia. Latvia, Eurooppa, mikä sitoo eurooppalaisia toisiinsa? Kun ajattelee asiaa, kyse on yhteisestä historiasta, Mm, kreikkalaisuudesta ja roomalaisuudesta ja kristillisyydestä. Kristillisyys levisi kaikkiin Euroopan maihin ja viimeiseksi myös Baltian maihin. Baltian maat näin liittyvät tähän kulttuuri, kulttuuriseen perintöön. Vasta äh, kaksi 1200-luvulla Paavi lähetti ristiretken Baltian maihin. Siitä lähtien maamme ovat, ovat käyneet läpi nämä kaikki kulttuuriset muutokset kuin muutkin Euroopan Renesanssi, valistuksen aika, reformaatio, uskonpuhdistus, nyt maamme on luterilainen maa ja se on hyvin sitoutunut Kaakkois-Euroopan. Me olemme hyvin pragmaattisia, kärsivällisiä, me ajattelemme järkevästi tai pidämme itsemme järkevinä ja lain kuuliaisina ja yks, yksilöllinen yrittäjyys on aina tärkeää. Satoja vuosia kristinuskon alusta lähtien maamme on käynyt läpi e, e, eri sotilaallisia ja poliittisia valtakausia Saksasta, Puolasta, Ruotsista ja sitten myös Venäjältä. Koko tämän ajan me pidimme yllä identiteettiämme ja kieltämme, Vasta ensimmäisen maailmansodan lopulla 1918 me julistimme itsenäisyytemme. Kesti vielä kaksi vuotta, jotta pääsimme eroon vielä äh, saksalaisesta ja venäläisestä armeijasta. Minun isäni isä oli ensiksi saarin armeijassa sotilaana, sitten hänestä tuli bolshevikkisotilas, hän taisteli saaria vastaan ja sitten kun hänen yksikkönsä kuuli, että maamme on julistautunut itsenäiseksi, hän tuli takaisin kotiin ja hänestä tuli vapaustaistelija, itsenäisyystaistelija. Tämä on tyypillinen tarina. Maamme kehittyi sotien välillä ja sitten toinen maailmansota alkoi, se tuhosi Euroopan ja silloin minä tulen kuvaan. Minä olen pakolaisten poika, sodan ajan pakolaisten ää, äh, lapsi. Minun, ää, äh, minun vanhempani pakenivat sodan aikana Latviasta Ruotsiin. Heitä oli noin 5000 äh, Ruotsin lähtiöitä. minun vanhempani kasvoivat Ruotsissa, he tapasivat, menivät naisemaan, niin he lähtivät sitten Yhdysvaltoihin, jossa minä synnyin kahdessa, kahden, lapsen, kahden sisarini kanssa. Tulin Latviaan 1984, olin tuolloin yläasteella, yläasteella ja olin käynyt pakolaiskoulua Münsterissä Saksassa – Tämä oli eri maailma, eri maa. Kaikki oli harmaata, ihmiset eivät hymyilleet. Neuvosto, sotilaita oli joka paikassa, kaikki oli venäjäksi minkälaisen infrastruktuuriin ei sijoitettu rakennuksiin eikä siltoihin eikä mihinkään. Nähtiin, nähtiin, että maa oli huonossa jamassa. Ja sitten kun liike alkoi Puolassa ja vuoden 1989 lopulla Berliinin muuri murtui. Meidänkin maamme vuonna 1991 itsenäistyi ja lyhyessä ajassa me kehitimme demokraattiset toimielimet, vapaan yrittäjyyden, pankkijärjestelmän, markkinatalouden, tämän kaiken nollasta. Vuonna 2004, vain 13 vuotta sen jälkeen kun saimme itsenäisyyden, me liityimme EU-hun ja NATOon. Muutaman viikon kuluttua me juhlimme 15 vuotta EU-jäsenyyttä. Voin sanoa maani puolesta, että emme ole päivääkään katuneet EU-jäsenyyttä. Mistä EU:ssa on kyse? Ensinnäkin, ja tätä pitää korostaa, kyse on arvojen unionista vapaus, demokratia, oikeusvaltioperiaate historiallisesti. Miten EU-ssa riitoja on ratkaistu? No sotilain, asein, kiväärein, tankein, tuhon kautta. Miten tämän teemme nykyään? Kes, pitkällisin keskusteluin, väittelyyn ja äänestyksiin. Se on paljon parempi tapa kuin tuo aikaisempi. EU:ssa on kyse myös taloudellisesta kehityksestä. Tämän ytimessä ovat sisämarkkinat. Avaamalla rajat olemme luoneet yhden yksille suurimmille markkinoille maailmassa 500 miljoonaa kuluttajaa USA tähän pidetään maailman vahvimpana markkina- markkina-alueena ja EU on verrattavissa siihen, mutta kaikki ei kuitenkaan ole hyvin EU:ssa. Kaikki me poliitikkoina tiedämme, että EUn vastaisuutta on paljon olemassa. On poliitikkoja, jotka tarjoavat yksinkertaistettuja vastauksia hyvin monimutkaisiin kysymyksiin. Usein viittamme näihin henkilöihin populisteina viestini on, että älkää tais, taistelko populisteja vastaan. Se on aivan turha, turha toimi. Pitää sen sijaan kuunnella kansalaisia ja miksi, sitä, miksi he ovat tyytymättömiä. Mennään ajasta taaksepäin vuoteen 2008. Pankki kaatui USAssa. No pankkeja kaatui, mutta tämä johti ketjureaktioon joka puolella maailmaa, erityisesti Euroopassa, ja tämä johti talouskriisiin, suurempaan talouskriisiin suuren laman jälkeen. Oman maani BKT romahti melkein neljäsosan, toisissa maissa BKT romahti, mutta ehkä vähemmän. Sitten talouskriisin jälkeen tuli maahanmuuttokriisi, levottomuudet Lähi-idässä, jotka alkoivat rahonomaisesti, muuttuivat verisiksi ja tämä johti maahanmuuttokriisiin. Ja tämä kaikki johti poliittiseen kriisiin. Ihmiset menettivät luottamuksensa järjestelmään. Ne on ymmärrettävää, että he menettivät luottamuksensa. Meidän pitää auttaa heitä saamaan luottamus takaisin. Kun katsomme äänestäjiä, mitkä ovat heidän päähuolenaiheensa? Ensinnäkin työpaikat, elämän, toiseksi elämän tapaa, jota maahanmuutto muuttaa. Sitten kolmanneksi ympäristö ja neljänneksi turvallisuus. Meidän pitää vastata kaikkiin näihin huolenaiheisiin. Ensiksi työpaikat. EUlla on mekanismi, jolla voidaan edistää työpaikkojen kasvua. Tämä mekanismi on sisämarkkina-alue ajattelen yhtä tarinaa, jonka kuulin, äh, kuulin lapsena. Aisopuksen tarina. Äh, isä antaa pojalle kepin ja poika katkaisee sen kahteen osaan, mutta sitten isä antaa pojalle kokonaisen nipun keppejä, tätä poika ei pysty katkaisemaan kahtia. Eli jos on yksin, katkeaa helposti kahteen osaan, mutta jos on yhdessä yhtenä nippuna, silloin on vahva. Ja täs, tämä on juuri sisämarkkina-alueen kauneus. Mm, mm, totta kai meillä on haasteita edessämme. Kiinan talous nousee, talous nousee ja Yhdysvaltain hallinto – horjuu uskossaan siinä, että sillä on rooli, johtava rooli euro, e, maailmassa ja taloudessa. Kiina, Kiinan teollisuus taas tulee Eurooppaan ja kelpailee epäreilulla tavalla. Samalla eurooppalaisilla yrityksillä ei ole samanarvoista pääsyä kiinalaisille markkinoille. Mikä vastaus tähän olisi? Minä sanon, että vastaus epäoikeudenmukaiseen kilpailuun ei ole protektionismi me emme saa lähteä kiinalaisten tielle. Meidän ei pitäisi muuttua kiinalaisemmiksi, ei vaan meidän pitäisi vaatia, että kiinalaisista tulee enemmän meidän kaltaisemme, että he siis avaavat markkinansa. Meillä on sisämarkkinoina ja unionina paljon voimaa, meidän pitää käyttää sitä. Meidän pitää olla siis yksi yhtenäinen nippu, jota ei pysty murtamaan helposti EUn sisällä meillä on edelleen esteitä, jotka pitää saada ylitettyä. Tämä liittyy sisämarkkinoiden sisäisiin esteisiin sekä digitaalisella alalla että myös palvelualalla. Miettikääpä, miksi suurimmat internetyhtiöt tulevat Yhdysvalloista, miksi ne eivät ole eurooppalaisia. Vastaus on melko ilmiselvä. Yhdysvalloilla on dollarialue, sillä on liittovaltiohallitus ja liittovaltiobudjetti, sillä ei ole minkälaisia esteitä osavaltioiden välillä. Siellä on, on todelliset sisämarkkinat. Nuo ovat pienemmät markkinat, 380 miljoonaa, mutta silti siellä on vähemmän esteitä. Meidän ei pitäisi kuitenkaan taivuttaa omia me luodaksemme keinotekoisesti, keinotekoisesti EU-yrityksiä. Ei vaan meidän pitää luoda edellytykset sille, että EU-yritykset voivat kilpailla yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten yritysten kanssa. Yksi kulmakiviä sisämarkkinoilla on talousjärjestelmää, rahoitusjärjestelmää, pankit. Kymmenen vuotta sitten suurin uhka pankeille oli likviditeetti, joten me loimme pankkiunionin, jotta EKP valvoisi pankkeja ja takaisin sen, että pankit ovat olemassa myös huomen aamuna. Nyt sitten kymmenen vuoden aikana maailma on muuttunut, likviditeetti ei ole suurin ongelma Terrorismi ja terrorismin rahoitus on tullut suureksi ongelmaksi. ongelmaksi. No, tämä rahoitus liikkuu myös Euroopan pankkijärjestelmän kautta, joten missä vaiheessa olemme nyt rahanpesun vastaisessa taistelussa? Olen, olen rouva Argentiinin, Argentiinin kanssa esittelijä AML-direktiivissä. AML-direktiivi on rahanpesun vastainen direktiivi. Sillä yritetään vähentää sitä riskiä, että likaista rahaa tulee järjestelmään Itä-Euroopassa. Meillä äh, tai Euroopan itäpuolella on iso talous Venäjä. Venäläistä rahaa äh, on tullut Eurooppaan, sillä Euroopassa on oikeusvaltioperiaatte. Ei kukaan Euroopassa saa ottaa rahoja pois ilman tuomioistuimen päätöstä. Näin ei ole Venäjällä. Osa tästä rah- Venäjältä tulevasta rahasta on puhdasta, mutta osa on rikollista. En nyt puhu ihmisistä, jotka haluavat optimoida vero ilmoituksensa. Ei, minä puhun tässä rikollisista, jotka liikuttelevat miljoonia euroja. He lentävät kuin haukat eh, eh, järjestelmän yllä ja eh, katsovat, missä ovat heikot lenkit. Tuossa valtiossa voi tehdä tuota ja tuossa toisessa tuota. Minun maani oli myös osa tätä ketjua, e, mutta ei ainoana. Rahanpesu on eurooppalainen ongelma kun nyt olen pääministeri, minulla ei ole kärsivällisyyttä odottaa kaikkien yhteistoimia, joten ei aloitan kotopuolessa puhdistamisen. Me haluamme puhtaimman pankkijärjestelmän koko Euroopassa ja puolentoista vuoden jälkeen voimme sitten antaa muillekin neuvoja siitä, miten voi puhdistaa pankkijärjestelmä, mutta pa- pankkijärjestelmän puhdistaminen on kuin rottien torjuminen. Voin saada poistettua rotat omasta talostani, mutta miten sitten naapurini talo rikolliset saattavat lähteä Latviasta, mutta he eivät lähde Euroopasta. Meidän pitää koko naapurusta puhdistaa AML-direktiivin valvonta. Sen pitää olla tehokasta valvontaa. Tämä olisi tärkeä edistysaskel. Toinen huolen aihe, äänestäjien aihe on maahanmuutto ja oma elämäntapa. Tähän ei ole yksinkertaisia vastauksia. Minulla ei ole niitä, enkä usko, että kenelläkään on. Totuus on, että Eurooppa on loistava kohdealue tulla elämään ja tekemään töitä. Meillä on vakaat taloudet, vakaat demokratiat, meillä on oikeusvaltioperiaate, yksilön vapaudet ja monilla naapureilla me ei ole. Ja kun autokratia kasvaa, myös paineet kasvaa paineet kasvavat tulla Eurooppaan, eikä tämä ongelma poistu. Meidän on ratkaista, opittava siis käsittelemään tätä ongelmaa. Minun maahani tuli yli 700 000 maahanmuuttajaa neuvostoajan aikana. Noin kolmas osa väestöstä siis me, minun hallituksellani ei ole mitään sanovaltaa tähän, sillä Moskova teki päätökset täysin meidän puolestamme. Ei ollut minkäänlaista yhteispäätösmenettelyä, meillä ei ollut minkäänlaista sanavaltaa asiaa. Sitten kun itsenäistyimme, miten olemme käsitelleet tätä, tätä kysymystä? No I-sanalla, nimittäin integraatiolla, kotouttamisessa pitää käsitellä koulutusjärjestelmää, pitää mahdollistaa heidän sopeutuminen kulttuuriimme. Me, tämä on oikea tie edetä. Me emme voi taistella tätä vastaan. Me emme voi äh, estää ihmisiä tulemasta Eurooppaan. Äh, meidän pitää yrittää kotouttaa heidät, mutta voimme kuitenkin äh, vähentää näitä virtoja. Tämä, tähän ilmiselvä vastaus ovat ulkorajat ja Frontex. Frontex on loistava ohjelma, jota pitää vahvistaa, sillä jos voimme osoittaa äänestäjillemme, että me hallitsemme ulkorajoja ja voimme säilyttää vapaat sisärajat, että emme palaa siis tuohon, e, tuohon tilanteeseen muutama vuosi sitten, kun sisärajoilla esimerkiksi Strasbourgin ja Keelin välillä oli rajatarkastuksia. Täm, nämä sisärajatarkastukset eivät ole toimivat sisämarkkinoilla, joten me tarvitsemme hyvät ulkorajat. Meidän pitää myös rajoit, rahoittaa pakolaisleirejä. Meidän pitää rahoittaa oikeusvaltioperiaatteita ja talouden kehittymistä kolmansissa maissa ja meidän pitää edistää kotouttamista. Euroopan unioni on 28 itsemääräämisvaltaisen valtion unioni. On hyvin tärkeää, että me säilytämme kansallisen identiteettimme, kielemme ja kulttuurimme, ja tämän teemme kotouttamalla meille tulevat ihmiset tulevien ihmisten pitää sopeutua meidän kulttuurimme, sillä näin vain on. Tätä meidän pitää juuri edistää, jos voimme kontrolloida ulkorajoja ja integroida meille tulevat äänestäjät näkevät tämän asian paljon rauhallisemmin. Kolmas huolenaihe on ympäristö ilmastonmuutos, en tässä mene yksityiskohtiin, mutta se on todellinen ongelma hiilen ja öljyn poltto johtaa ilmastonmuutokseen, joten sitä on rajoitettava. Meidän on lisättävä energiatehokkuutta. Kaikki näihin toimiin on tartuttava, mutta ongelmana on se, että kaikissa jäsenvaltioissa ei ole samanlaista energiavalikoimaa. Minun oma maani on juuri, juuri ne, noin 40 prosentin uusiutuvien energialähteiden tasolla. Olemme tässä vain Ruotsia jäljessä. Ja emme muutenkaan voi pelkästään yhtäkkiä fossiilisia lähteitä poistaa. Me tarvitsemme siirtymäkauden siirtymän nopeude, nopeuteen katsomatta me tarvitsemme yhden rakenteellisen muutoksen ja minä tässä aina korostan sisämarkkinoita. Meidän on avattava energiamarkkinat nimittäin kilpailulla. Me tarvitsemme kilpailua, jotta uusiutuvat energialähteet edistyvät. Otan yhden esimerkin. Sähkömarkkinat monissa maissa on säännelty sähköhinnat maanantai-aamuna, iltana ja sunnuntai-aamuna ja iltana äh, maksetaan samat sama sähköhinta, äh, hinta, joten kuluttajien ei tarvitse miettiä, milloin esimerkiksi astianpesukone laitetaan päälle. Mutta niillä markkinoilla, joissa, joilla kilpailu, kilpailu on avattu, on palveluntarjoajia, äh, jotka, jotka, jotka sopeuttavat kulutuksen sähkön hinnan kehityksen ja näin voimme näihin piikki, piikkihintaa tai piikkiaikoihin puuttua, sillä jos miljoonat kotitaloudet sopeuttaisivat sähkön käyttöään, me tarvitsemme kilpailua ja se johtaisi valtaviin energiasäästöihin mutta me tarvitsemme kilpailua. Ja sitten neljäs huolenaihe, turvallisuus. Turvallisuus tarkoittaa eri asioita eri eurooppalaisille. Etelä-Euroopassa ihmiset ymmärtävät tai ajattelevat turvallisuuden kohdalla esimerkiksi hallitsematonta maahanmuuttoa ja terrorismia. Ja sitten Länsi-Euroopassa ehkä suurin uhka tällä hetkellä on hallitsematon Brexit, ei pelkästään kaupalle, vaan myös rauhanprosessille Pohjois-Irlannissa. Tulen Latviasta ja kun latvialaiset ajattelevat turvallisuutta, me ajattelemme samalla Venäjää. Venäjä on itänaapurimme kaikille Euroopassa. Venäjällä on hallitus, jolla on yksi peruspolitiikka. Se on vakuuttunut, ja tämä on myös poliittisissa papereissa, Venäjä on vakuuttunut, että se, se on vihollisten ympäröimä, se on Venäjän dogma. Heidän, heidän tapansa taistella tätä vastaan on ö, ö, saada viholliset heikkenemään. Nyt tällä hetkellä ö, Venäjällä suurin uhka ei ole Venäjän armeija, siis suurin uhka meille, ei vaan suurin uhka on väärien tietojen levettäminen, disinformaatio, ja propaganda. Meillä on aina nämä pienet laitteet taskussamme. Ja minä muutama vuosi sitten vielä ajattelin, että tässä tiedon aikakaudessa on kyse rajoittamattomasta pääsystä tie, tietoon. Internetissä saa kaiken tiedon käytössä, mutta olemme huomanneet, että sosiaalinen media on loistava tapa myös välittömästi levittää propagandaa ja vääriä tietoja. Ja kun yhä enemmän ihmiset hakevat tietonsa massamedioista, joukkotiedotusvälineistä ja yhä enemmän sosiaalisesta mediasta. Tässä tilanteessa meidän on vakavasti harkittava, voisimmeko säännellä alustojen vastuuta näiden alustojen vastuuta, vastuuta sisällön levittämisestä. No totta kai tämä on vaikea tehtävä, sillä emme halua myöskään sensuuria. Latvialaisena en ikinä tule tukemaan sensuuria. Meillä on liian suuri historiallinen taakka tässä asiassa, mutta meidän on löydettävä tässä hyvä keskitie. Mitä he, mitä he yrittävät, jotta he saavat jaa, jaattua jaettua yhteiskunnat. Ajatelkaa vaikkapa roko, rokotteet. Mistä tämä väite tulee, että rokotukset johtavat autismiin? No tämä väite itse asiassa tulee alun perin venäläisestä propagandasta. Entä sitten maahanmuutto, maahanmuuttokeskustelu? Tämän takana on myös Venäjä. Brexit. Brexitissä Venäjä on ollut myös mukana ja sitten Itä-Euroopassa on luotu tämä kupla, jossa George Soros on jonkinlainen hirviö, joka kyseenalaistaa elämäntapaamme. Kaikki nämä väärät tiedot tulevat yhdestä lähteestä. Jos me emme hyväksy tätä tosiasiaa, niin emme voi siihen myöskään puuttua. Sotilaallisesti minun, e, minun maani on osa NATOa ja sijoittaa kaksi prosenttia taloudestaan armeijaan. Sotilaallinen vastaus on yksi osa vastausta, mutta tärkeä, yhtä tärkeä osa on väärien, väärien tietojen levittämisen estäminen ja siinä meidän pitää myös säätää lakia. Lopuksi en, en olisi latvialainen poliitikko, jos en puhuisi myös monivuotisista rahoituskehyksistä, tästä seitsemän vuoden budjetista, josta me yritämme nyt sopia. Olen samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että meidän pitää Euroopassa sijoittaa enemmän tutkimukseen ja kehitykseen näihin älykkäisiin nuoriin tutkijoihin, jotka luovat tulevaisuuden vaurautta Euroopassa. Tämä on hyvin tärkeää, mutta on yhtä tärkeää että samalla kun sijoitamme tutkimukseen ja kehitykseen, emme tee sitä pelkästään esimerkiksi viidessä eurooppalaisessa pääkaupungissa, ei vaan kaikkialla, sillä joka puolella Eurooppaa on älykkäitä tutkijoita ja joka puolella tarvitaan kasvua. Jos me keskitämme tavan vain muutaman maihin, niin teemme itsellemme karhunpalveluksen. Eli kyllä tutkimukselle ja kehitykselle, mutta tässä pitää ota asia huomioon kaikissa Euroopan maissa. Toiseksi kohesio. Kohesio on tärkeää, mutta meidän pitää taata, että köyhemmät alueet kehittyvät, vaurastuvat. Se on tärkeä näkökohta. Ja viimeiseksi vielä viljelijät Euroopassa. Me tiedämme, että historiallisesti eh, EUn, EUn budjetissa on ollut suuresti kyse juuri yhteistä maatalouspolitiikasta, mutta meillä on ollut tässä yksi epäoikeudenmukaisuus. Kaikki viljelijät kilpailevat samalla markkinoilla, esimerkiksi viljan kohdalla, ja saa aina markkinahinnat. Me olemme suorilla tuilla tukeneet viljelijöitä, mutta emme ole tukeneet viljelijöitä tasa-arvoisesti läheskään. Ja Kolme huonommassa asemassa, maata olevaa, huonommassa asemassa olevaa maata ovat Baltian maat. Täm, nämä johtuvat matemaattisista syistä, jotka tulevat 90-luvulta. Meidän viljelijämme kilpailevat kaikkien muiden kanssa ja he voivat kilpailla pelkästään oman hyvinvointinsa kustannuksella. Jos me siis annamme tui, tukia, ja minä olen itse asiassa avoin sille ehdotukselle, että emme tukisi ketään, mutta siihen ei seuraavien seitsemän vuoden aikana varmasti päätä, mutta jos